Näin, näin, näin. Dear colleagues, dear guests, uh, dear... Hyvät kollegat, hyvät vieraat. Meillä on um, myös nettilähetys tästä kokouksesta. Kello on nyt viisi yli yhdeksän, joten meidän pitäisi aloittaa intavaliokunnan kokous. Tervehdys jäsenille, jotka ovat täällä jo paikalla. Ensimmäinen kohta esityslistalla on tietenkin esityslistan hyväksyminen. Onko eh, mitään toiveita esittää muutoksia esityslistaan? Jos ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistan. Ja eh, sitten viimeinen kohta, 24, eh, siirretään, koska esittelijämme ei pysty tulemaan paikalle ja tämä varmasti sopii myös. Ja sitten kohta kaksi on pöytäkirjan hyväksyminen. Jos teillä ei ole mitään vastalauseita kokouksen loppuun mennessä, niin voimme hyväksyä pöytäkirjan edellisestä kokouksesta. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Viidestoista kierrossa sopimuksessa Neuvottelut pidettiin 25. päivä kesäkuuta ja nyt odotetaan, että saadaan työt päätökseen tämän vuoden lopussa. Tämä on hyvä viesti monenväliselle järjestelmälle. Jotkut sanoivat kuitenkin, että se saattaisi olla vähän kuollut prosessi, mutta kyllä se on edelleenkin toiminnassa ja hengissä. Ja nyt keskustellaan investointisuojasopimuksesta EUn ja Myanmarin välillä komission jäsen ja ministeri veivät päätökseen nämä neuvottelut investointisuojasopimuksesta. Tästä käsittääkseni kaikki kaikki ilmoitusasiani tältä päivältä. Ja sitten äh, kohta neljä. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Äh, äh, meillä ei nyt valitettavasti ole mitään kolmikantaneuvotteluja meneillään, kun päätimme viimeiset Nehän ovat hyvin hankalia neuvotteluja. Ja sitten kohta viisi. Erittäin tärkeä lainsäädäntökohta. Minä olen tässä itse esittelijänä ja kyse on ö, ähm, ulkomaankauppatilastoista. Me hyväksyimme ensimmäisessä käsittelyssä äh, parlamentin kannan 2014 maaliskuussa ja sitten aloitimme neuvoston kanssa kolmikantaneuvottelut ja sovimme tekstistä ja sitten kävi niin, että neuvosto ei pystynyt hyväksymään kolmikantaneuvottelun tulosta, vaikka puheenjohtajavaltio oli sen kannalla. Siinä erityistä oli Euroopan parlamentin asiantuntijoiden osallistuminen ja täytäntöönpanosäädökset, joita neuvosto ei hyväksynyt. Niinpä me emme saaneet mitään muodollista kannanottoa neuvostolta, mutta se oli ikään kuin ilmassa. Mutta viime vuonna saatiin tämä sopimus tämä sopimus tuli päätökseen, emme voineet täytäntöön panna toimielinten välisen, välistä sopimusta. Ja nyt sitten teksti hyväksyttiin 21. huhtikuuta Intassa. Neuvosto hyväksyi sen ja sitten 16. päivä kesäkuuta ensimmäinen käsittely, suunnilleen ensimmäisen käsittelyn jälkeen kaksi vuotta. Joskushan näin hitaasti mennään eteenpäin, mutta siitä huolimatta ehdottaisin, että Inta hyväksyy nyt neuvoston kannan ilman tarkistuksia – koska me saimme paljonkin parlamentin kantoja tekstiin mukaan ja nyt kun, kun mainitsin nämä toimielinten väliset kysymykset, ö, olivat tässä juuri olemassa osassa, joten ehdottaisin, että tämä hyväksytään ilman tarkistuksia. Haluaako kukaan puheenvuoroa tästä asiasta? Ei yllättävää minulle. Entäs komissio? Ei. Uskomatonta. Näin tärkeä korkean tason lainsäädäntökysymys ja siitä ei nyt sitten haluta keskustella, mutta siitä huolimatta meillä on määräaika tarkistuksille se on tänään kello 18. Haluamme äänestää tästä asiasta sitten huomenna. Oikein hyvä. Ja niinpä voimme siirtyä kohtaan kuusi. Tämä on ähm, lausunto Itrevaliokunnan valiokunnan mietintöön ähm, energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen ja päätöksen 94 kumaaminen. Tästä puheenvuoro äh, e, valmistelijalle Bentsen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä työ on käynnissä ITRE-valiokunnassa. Olen myös siellä jäsenenä neuvostossa jäsenvaltiot kannattavat sitä, että säilytettäisiin status quo. Aivan niin kuin teollisuusvaliokunnan kollegat katson, että Intan tulisi tukea komission kantaa. Me olemme havainneet, että jäsenvaltiot ovat neuvotelleet sopimuksista kolmansien maiden kanssa energia-alalla. Ne eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Meillä on jo päätös, joka toteaa, että tällaisten päätösten tulisi tulla arvioitaviksi allekirjoittamisen jälkeen. Komissio ehdottaa, että muuttaisimme sääntöä niin, että ennen viimeistelyä näitä sopimuksia arvioitaisiin. Kokemus osoittaa, että on hyvin vaikeaa tietää neuvotteluvaiheessa, mikä tilanne on sitten, kun sopimukset allekirjoitetaan. Minusta tämä on järkevää. On hyvä, että jäsenvaltiot toimivat johdonmukaisemmin yhteistyössä silloin, kun kyse on kolmansista maista. Tämä dynamiikka näkyy kauppapolitiikassa jo nyt. Me olemme vahvempia yhdessä kuin 27 tai 8 jäsenvaltiota yksinään. Ehdotukseni on, että INTA tukisi komissiota niin, että meillä olisi ex ante arvio tällaisista hallitusten välisistä sopimuksesta. Katson myös, että komission ehdotuksen mukaisesti tulisi tukea soveltamisalaa niin, että kyse olisi sähköstä, öljystä, kaasusta ja ei-sitovista sopimuksesta. Minulla on muutamia ehdotuksia muutoksiksi ja mielellään kuuntelen kollegoiden näkemyksiä. Olisi hyvä luoda vahva yhteys energiaunionin ja EUn toimivaltuuksiin, esimerkiksi yhteiseen kauppapolitiikkaan. Ehdotan, että sisällämme tähän yritysten tekemät sopimukset, jos jäsenvaltioilla on niissä rooli. Ei voi olla niin, että ovelien omistusjärjestelyjen taakse piilotetaan tällaisia hallitusten välisiä sopimuksia. 50,1 prosenttia esimerkiksi Tanskan valtion omistamasta yrityksestä äh, on tehnyt juuri tällaisen sopimuksen. Nämä tulisi huomioida silloin, kun arvioidaan kolmansien maiden kanssa tekemiä sopimuksia. Nämä ovat tärkeitä kansalaisten kannalta, kun ajattelemme, minkälaisia tavoitteita EU on määritellyt toimitusvarmuuden ja energiaunionin suhteen. Silloin kun sopimukset sisältävät lausekkeita, jotka ovat EU-kansalaisten etujen vastaisia ja lainsäädännön vastaisia, politiikan tavoitteiden vastaisia, näin tulisi toimia. Komissio voi auttaa jäsenvaltioita välttämään sudenkuopat ja antamalla niille ohja- ohjeistusta. Tämä on kansalaisten etujen mukaista ja myös sijoittajien etujen mukaista silloin, kun sijoitukset tapahtuvat varmemmissa olosuhteissa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tai valmistelijalle ja sitten varjoesittelijät SCD-ryhmästä, edustaja Danti. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Mutta aamulla oli paljon tehtävää. Kiitoksia tästä mietintöluonnoksesta. Tarkistuksista voidaan olla osittain yhtä mieltä. Tämä ex ante valvonta komission puolesta. Itse puolen tällaista kahdenlaista lähestymistapaa ja jäsenvaltioiden entistä parempaa koordinointia energia-alalla niin, että komission roolia vahvistetaan. Se valvoo hallitusten välisiä sopimuksia, niin että ne noudattavat EUn lainsäädäntöä. Toisaalta pitää myös taata neuvotteluiden äh, arkaluontoisuus, koska tämä on vielä pitkälti jäsenvaltioille kuuluvaa toimivaltaa. Tässä ovat kyseessä hallitusten väliset sopimukset. Tässä pitää taata se, että hallitusten antamat tiedot ovat arkaluontoisia, aivan kuten tällä hetkellä komission äh, kauppasopimuksia koskevat tiedot ovat. Tässä pitää taata siis se, että sopimus noudattaa EUn lainsäädäntöä tapahtuu tietyssä määrätyssä ajassa ilman, että syntyy viipeitä, jotka voivat vaarantaa sopimuksen. Komission antaman avun pitää myös olla sellaista, että jäsenvaltiot sitä toivovat. Ja vielä lopuksi tuen, vaikka tuen komission ehdotusta, joitakin osia, esimerkiksi selkäluotoisuutta, ei pitää tässä vahvistaa ja siksi tulen jättämään tarkistuksia. Tämä on pieni, mutta merkittävä askel siinä, kun harmonisoida, harmonisoidaan energia jotta saadaan aikaan energiapolitiikkojen, kauppapolitiikan, energian sisämarkkinoiden ja kilpailun välille tasapaino. Kiitos. Thanks a lot, Mr. Lanti. Kiitoksia. Ja seuraava varjoesittelijä. Scholz, ei vaan, anteeksi, sä herra Shadi. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin tärkeä aihe, joka käsittelee ei ainoastaan EUn energiapolitiikkaa, vaan myös muita politiikan aloja ja EU-lainsäädännön aiheita, julkiset hankinnat ja kauppakysymykset. Meidän lausuntomme on siitä syystä hyvinkin tärkeä. E, ottaen huomioon neuvottelut kauppasopimuksista, joissa on mukana energiakysymykset tai TTIP ja Filippiinien kanssa vapaakauppasopimus nyt on sanottava, että tämä on poliittisesti herkkä aihe ja meillä on eriäviä näkemyksiä jäsenvaltioissa ja eh, missä määrin avoimuutta pitää lisätä ja missä määrin komission pitäisi olla suoraan mukana neuvotteluissa. Nyt täytyy ottaa huomioon eri näkökunnat, näkökannat ja yrittää saada aikaan eh, kompromisseja jäsenvaltioiden kesken. Sitten tämä lausuntoluonnos ottaisin esiin tästä vain pari seikkaa, jos ymmärsin oikein. Ehm, valmistelijan kanta, että tässä ei pitäisi eh, laittaa mitään velvoitteita ajatellen nämä yksityisiä yrityksiä, mutta päätös kattaisi hallitusten väliset sopimukset ja sopimukset, eh, jotka tulevat yksityisille yrityksille. Se on toisen lainsäädännön alainen. Tukisin tällaista ajatusta hyvin vahvasti ja olen samaa mieltä myös siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi viestiä komissiolle silloin, kun on kyseessä vapaaehtoispohjainen menettely. Tässä kaikki oikeastaan tältä osin odotan hyvää yhteistyötä valmistajan kanssa. Toivottavasti saamme aikaan hyväksyttävän kompromissin ja sen valtion kesken näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitos kovasti ja sitten herra Scholz. Thank you, Chair. I also regard that this is an important file. Minustakin tämä on merkittävä asiakirja. Vastaisuudessa varmasti kaikissa asiakirjassa viitataan energia-asioihin, puhumme raaka-aineista ja energiapolitiikasta, niin silloin tarvitaan oikeanlaista tiedon vaihtaa ja katso, mikä liittyy kauppakysymyksiin. Itse tuen lähestymistapaa, joka tässä on valittu, ja tätä valiokuntamme lausuntoluonnosta – on oltava varmoja, että ceta sopimuksessa tai TTIP-sopimuksessa, e kun on kyse energiakysymyksistä, kaikkien, jäsen, kaikkien jäsenvaltioita koskevat tarvittavat tiedot saadaan mukaan. Ja tässä on viitattava myös toissijaisuusperiaatteeseen. Eli jos meillä on kansainvälinen sopimus, jossa on mukana energiakysymykseen, silloin pitää käydä näkemysten vaihtoa, vaihtaa tietoa ja demokraattisesti tehdä päätöksiä myös alue- ja kaupunki kuntatasolla – ei pelkästään nykyisessä energiapolitiikassa, vaan myös tulevassa. Ja komission pitää tämä ottaa huomioon, kun se tekee kansainvälisiä sopimuksia. Me varmasti jätämme joitakin tarkistuksia ja odotan innolla yhteistyötä esittelen kanssa. Ja edustaja Buchner. Kiitoksia. Minulle ja ryhmälleni on erittäin tärkeää, että valtioiden väliset energiasopimukset yhtäältä noudattavat EUn lainsäädäntöä ja toisaalta sitten vastaavat EUn tavoitteita. Ja tässä jatkaisin siitä, mitä herra Scholz juuri sanoi. Ja siksi pidämme hyviä tarkistuksia yhdestä neljän Bentseniltä, jotka viittaavat energiaunionin toimintaan. Ja myös viisi ja kuusi tarkistukset, jotka liittyvät kauppaan, ovat tervetulleita. Kysymys siitä, miten toimimme yksityisten yritysten kanssa, on vielä hankala. Tähän liittyy usein se ongelma, että joskus yksityisissä yrityksissä valtioilla on joko enemmistö osakista tai kuitenkin merkittävä osa, ja tämä pitää ottaa huomioon. Ja tähän viittaan tarkistuksessani kaksi. Tässä kohtaa kysymys on aika arkaluontoinen. Tällä hetkellä en ehkä voida puhua kriisistä, mutta pohditaan kuitenkin sitä, mitä EUn tulisi yksittäisissä jäsenvaltioissa tehdä ja mitä taas ei. Viitan toiseisuusperiaatteeseen. Tässä on todella nyt toimittava varoen tässä asiakirjassa tältä osin ja aiomme myös ottaa tämän huomioon. On hienoa, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä varjostelijoiden ja esittelijän kanssa aiheen tiimoilta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Imo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin esittää komissiolle kysymyksen. Me, meidän mielestämme nyt olisi hyvä tosiaan tehdä ex ante arviointi ennen kuin allekirjoitetaan sopimus kolmannen maan kanssa. Mutta meidän mielestämme ei ainoastaan kaasualalla, vaan koko energiasektorilla. Me haluaisimme tietää, mistä syystä rajoitetaan tämä ainoastaan kaasualalle. Kiitoksia. Minäkin olisin kysynyt aivan samaa, joten komission eh, energiapääosastosta vastaus, olkaa hyvä. Good morning. Um, the commission would like... Hyvää huomenta. Komissio haluaa kiittää puheenjohtajaa, esittelijää, varjoesittelijöitä ja valikunnan jäseniä mielenkiinnosta tätä aihetta kohtaan ja myös tuesta komission ehdotusta kohtaan. Näemme päätöksen hyvin tärkeänä energiaunionin kannalta, jotta saamme energiapolitiikkaan ulkoisen ulottuvuutta ja johdonmukaisuutta. Olemme myös samaa mieltä siitä, että johdonmukaisuus ja sopimusten EU-lainsäädännön mukaisuus on tärkeä tae, kun pyrimme luomaan energian sisämarkkinoita. Panimme merkille kysymyksenne siitä, miten parhaalla tavalla voitaisiin käsitellä kauppasopimuksia, jotka liittyvät näihin hallitusten välisiin sopimuksiin. Niistä olemme keskustelleet sisäisesti. Meidän on perehdyttävä myös oikeusperustaan miten oikeusperusta liittyy 194 artiklaan perussopimuksessa. Suurella mielenkiinnolla olemme panneet merkille myös teidän ajoitukseen liittyvän kysymyksenne. Komission tarkoituksena on viedä tämä prosessi eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Komission kanta vaatii kollegion päätöksen. Tämäkin on pidettävä mielessä, kun suunnittelemme aikataulutusta tälle arviolle. Kiitos vielä kerran valiokunnalle vahvasta tuesta, jota koimme tässä asiassa ja olemme valmiita auttamaan myös lisäkysymyksissä, jos niitä on. Uh, Ehkä, ehkäpä voisimme hiukan ähm, puhua enemmän siitä näistä eri energiatyypeistä, äh, eli kaasu, öljy, muista kysymyksistä hiukan syvemmälti. In the, in the the... Komission ehdotuksessa varmasti olette havainneet, että kaikki energiamuodot on katettu. Ydinenergiaa käsitellään Euratom-sopimuksessa jo nyt. Komissiolle on hyvin tärkeää kattaa kaasuala. Meillä on ollut aiemmin ongelmia tiettyjen sopimusten suhteen, jotka ovat nimenomaan keskittyneet kaasualalle. Sitten Täytyy muistaa myös öljysopimukset. Meille on selvää, että öljy on myös hyvin merkittävä ehdokas näiden ex ante arviointien osalta. Sähkön osalta on tärkeää muistaa, että jatkossa voi olla huomattavia infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan tällaisia sopimuksia. Katsomme, että kaikki energiamuodot tulisi kattaa näillä ex ante arvioilla. That's really important. Kiitoksia, erittäin tärkeää, mutta nyt ähm, edustaja Bentsen valmistelija takaisin teille. I think, uh, all the uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille varjoesittelijöille näistä hyvistä kommenteista ja voin luvata teille, että me saamme aikaan hyvät neuvottelut, jotta saadaan hyvä tulos tältä valiokunnalta. Kiitos. Kiitoksia ja määräaika tarkistuksille 15. päivä heinäkuuta kello 18 ja äänestys sitten 26. päivä syyskuuta. Ja nyt voimmekin siirtyä kohtaan seitsemän. Kyseessä on nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EUn strategia. Ongelma on siinä, että valmistelija ei ole täällä, mutta herra Scholz on hänen tilallaan. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä ei valitettavasti päässyt paikalle, pystytään anteeksi ja pyysi minua välittämään viestinsä teille, joten luen nyt tämän hänen tekstinsä liittyen tähän asiaan. Hyvät kollegat, haluaisin esitellä tämän uuden nesteytetty makasu- ja kaasun varastointia koskevan EU-strategian. Tiedämme kaikki, että kaasulla on EUn energiajärjestelmässä merkittävä rooli. Se on noin yksi neljäs osa kulutuksesta. Ja olemme, se on jatkossakin merkittävässä roolissa, kun pyrimme vähentämään hiilen käyttöä. Kaasun kysyntä kasvaa tällä hetkellä, koska väestö kasvaa. Tällä hetkellä kaasun tuonti on 4, 10 äh, prosenttia tuonnistamme, mutta täytyy muistaa, että energia on perushyödyke, sitä, ja meidän on torjuttava energiaköyhyyttä. Meidän täytyy myös olla riippumattomia tuodessamme, ei pelkästään toimitusvarmuuden puolesta, vaan myös kilpailukyvyn takia. Ja tähän voidaan päästä vain, jos meillä on eriytettyjä tuotantolähteitä. Ja tässä LNG voidaan ottaa huomioon. Se voi olla vaihtoehtoinen energialähde, sillä voidaan edesauttaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sitä käytetään jo nyt esimerkiksi laivoissa ja muussa liikenteessä, mutta sitä voitaisiin käyttää enemmän saarilla ja syrjäseuduilla. Haluan korostaa LNGn hyviä puolia. Se on kaasua, raakaöljyä, dieseliä puhtaampaa me voidaan myös vähentää tätä kautta polttoaineiden hintoja ja sitä voidaan myös LNG-muodossa paljon enemmän varastoida. Tämä myös meidän täytyy vahvistaa energiaturvallisuutta ja ottaa kauppasopimuksiin energiaa koskeva luku. Tämä koskee myös TTIPiä. Entä ilmaston muutos. Pelkästään LNG ei tässä auta, mutta se voi kuitenkin olla yksi osanen, kun vähennetään hiilen kulutusta. LNG-infrastruktuuria ja kaasun sisämarkkinoita pitäisi vahvistaa. Kaikkien Euroopan alueiden pitäisi saada, saada kaasua käyttöönsä. Ja tärkeää on, että Intavaliokunta myös käsittelee aihetta ja odotan yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Thanks a lot. I will give now the floor to... Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijöille puheenvuoro. Rakeli ei ole täällä. Onko EPPstä joku muu hänen tilallaan? Näin ei ole, joten Kostas S ja Dstä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää, oikeastaan esittelijän sijaista tänään. Korostaisin sitä, että tämä lausuntoluonnos on hyvä perusta meidän keskusteluillemme. Tässä vaiheessa lisäisin vain muutaman seikan keskusteluihin, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin on tarjottava kaikille e- kohtuuhintaisen energian saatavuus, siitä tarvittava ennen köyhyyttä. Toiseksi se, että Euroopan unioni on toiseksi tärkein LNGn tuoja maailmanlaajuisesti. Ja tämä jo sinällään kuvastaa sitä kiireellisyyttä, joka EUlla on toimia, kun se kehittää omia energialähteitään, kuten esimerkiksi ne maakaasulähteitä vaikkapa Kyproksen ympäristössä. Meillä on oltava myös nesteytysterminaaleja Välimeren alueella. Täytyy hyödyntää myös naapurialueiden löydöksiä. Egypti, Israel ja Libanon tässä täytyy mainita. Tämäkin edistäisi kauppaa niin, että saataisiin suurtuotannon hyödyt käyttöön. sähkö- ja kaasuvarastot ovat erityisen tärkeitä, jotta ei käy niin, että olemme riippuvaisia yhdestä energian toimittajasta. Energiatoimitusvarmuus paranee, kun toimituslähteitä on useampia. Näin ollen maakaasu, maakaasua täytyy kehittää varastointilähteitä, niin ikään täytyy kehittää sekä Itämeren että Välimeren alueella. Ja neljänneksi on korostettava sitä, että sähkö- ja kaasun varastointi on hyvin tärkeä osuus energiaunionissa. Sen takia kaikissa jäsenvaltioissa tai alueilla täytyy välttää energiasaarekkeita ja eristäytymistä. Meidän on myös suojattava haavoittuvimpia maita, jotta toimitusreitit todella toimivat. On myös toimittava äh, ympäristön kannalta kestävästi niin, että meillä on pitkän ajan toimitusvarmuus niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat sijainniltaan epäsuotuisia. Täytyy muistaa myös kansainväliset kumppanit ja kansainväliset foorumit, jotta nesteytetyn maakaasun markkinat toimivat avoimesti maailmanlaajuisesti. EUlla tulisi olla aloitteellisempi rooli myös energiadiplomatiassa. Energialla voidaan edistää myös ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja lopuksi on varmistettava, että nestetettyä maakaasua vievät maat kunnioittavat ympäristönormeja ja huolehtivat myös turvallisuusmääräyksistä ja työturvallisuudesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten ECRn puolesta, herra Kiitoksia puheenjohtaja. Vain pari seikkaa. Ensinnäkin poliittinen tai geopoliittinen huomautus. Kyseessä on se, että olemme kaikki tietoisia, että meillä on EU-ssa, varsinkin valtion alueella, sellaisia valtioita ja Keski- ja Itä-Euroopassa e, ja e, kaakkois euroopassa sellaisia alueita, jotka ovat e, yhdestä energian toimittajasta riippuvaisia. Siitä syystä ovat hyvin haavoittuvaisia näille toimituskatkoille. Näissä jäsenvaltioissa pitää nopeasti kehittää muitakin energialähteitä ja LNGn saatavuus saattaisi olla hyvä lisäpanos tässä asiassa. Niinpä kohta yksi ja sitten pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä pitäisi taata toimitusvarmuus mahdollisimman nopeasti ja pitäisi toimia niin, että ei ole ainoastaan yhtä toimittajaa tai sitten yhtä toimitusreittiä, koska siinä on mahdollisuus manipulointiin. Varmasti kaikki olemme tietoisia siitä, että tulevaisuudessa sekä kotitaloudet että yritykset luottavat vakaaseen energiatoimitukseen niin, että LNG on yksi energianlähteistä. Ja nyt yritetään vähentää hiiltä EUn markkinoilla. Se on pitkän aikavälin tavoite ja siitä syystä, kun tätä tarkastellaan, niin EU pitää toimia johdonmukaisesti myös kauppa- ja energiapolitiikan osalta. Pitäisi hakea uusia kumppaneita Keski-Aasiasta, Pohjois-Amerikasta ja samoin mm, Pohjois-Afrikasta ja Amerikasta. Ja näitä asioita pitäisi hoitaa myös järkevästi, monenvälisesti. Ja EUlla pitäisi olla kattavammat puitteet, jotka kattavat energian, energiatuotteet, ja teknologian niin, että oltaisiin VTOn äh, alla. Siinä kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja herra Buhner seuraavaksi. Vielen Dank. Kiitoksia. Minulle ja ryhmälleni on erittäin tärkeää, että tässä on tilanne, jossa vältetään login-tilannetta poltto, polttoaineiden osalta. Meidän täytyy todella katsoa, mitkä tulevat tarpeemme ovat. Esittelijä puuttuu tähän kohdassa 76. Viime vuosina kaasun tarve on yliarvioitu ja tätä Euroopan tuomioistuin on kritisoinut. Vuonna 2030 strateginen ilmastotavoitteiden puitteissa meidän tulee todennäköisesti korjata vielä alaspäin näitä tarpeita, ja tämä kohdassa kuusi. Lisäksi tässä puhutaan hintaerojen vähenemisestä, kun katsotaan putkia pitkin tuottavaa ja nestekaasun eroa. Tämä on mielestäni erittäin ongelmallista, koska pelkästään tekniikan takia erot ovat suuria ja, ja hintaerot pysyvät aina voimassa. Se, miten tätä ero, eroa voidaan vähentää, johtaa siihen, että esimerkiksi TTIPin kautta särötys kaasuun aletaan kiinnittää entistä enemmän huomiota, että tämä on ongelmallista. Lisäksi kohdassa neljä standardit, joilla kaasua voidaan saada, niiden pitää vastata eurooppalaisia standardeja. Ei voi olla niin, että tuomme sellaista kaasua, jota esimerkiksi on saatu särytyksellä tai muin keinoin, jotka eivät olisi Euroopassa mahdollisia. Ja siksi viittaisin tähän, vaikka särötystä tässä ei suoraan mainitakaan. Meidän pitää pitää kiinni omista standardeistamme. Ja vielä eräs toinen asia. Minusta näyttää siltä, että tässä vähän pilataan uudenlaista kehitystä – Teollisuus toimii osittain ainakin niin, että pyritään kaasu ja sähkö hoitamaan samassa paketissa. Jos meillä on ylimääräistä sähköä, jota meillä on, jos siirrymme käyttämään uusiutuvia energialähteitä, on sellainen, että sitä muutetaan kaasuksi. Meillä on jo laitteita, jotka tätä tekevät ja suuret autofirmat tätä odottavat. Tämä on kehityskulku, joka täytyy ottaa huomioon. Ja tämä varmasti jatkossakin vaikuttaa kaasun tuontiimme ja kaasupolitiikkaamme merkittävästi ja tähänkin tulen jättämään tarkistuksia. Kiitos. Seuraavaksi Borrelli ja nyt myös Kelly on paikalla. Kuulemme häntä. Ensin Borrelli, sitten te. Kiitoksia ja anteeksi, että olen myöhässä. Koska aihe on keskeinen ja kun otetaan huomioon geopoliittinen tilanne, jota elämme, olen sitä mieltä, että valiokuntamme pitää mennä pidemmälle kuin käydä pelkkää näkemysten vaihtoa. Minulla on eri huomioita ja jätän myöhemmin myös tarkistuksia. ITRE-valiokunnassakin tätä aihetta on laajasti tarkasteltu ja kuulun myös ITREen. Energia on kehityksellemme äärimmäisen tärkeä kysymys, mutta nyt sillä on keskeinen osa myös eurooppalaisessa geopolitiikassa, erityisesti kun otetaan huomioon vaikeudet, joita lähialueillamme on. Alueet olivat aikaisemmin vakaita, mutta nyt niistä on tullut epävakaita ja tämä heijastuu myös Euroopan energiapolitiikkaan, aivan kuten tässä on todettu. Toiseksi sen mukaan, mitä komissiokin on sanonut, meidän pitää saada aikaan uusia energiakumppanuuksia, käydä läpi nykyisiä ja meidän on käytävä vuoropuhelua myös uusien kumppaneiden kanssa, jotka voivat olla meidän puoleltamme kiinnostavia. Kolmanneksi on hyvä, että meillä on ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita. tässä pitää todella painottaa energiatehokkuutta. Tätä kautta voimme vähentää riippuvuuttamme eri tuotteista ja optimoida käyttöä. Tämä ei liity pelkästään kansainväliseen kauppaan, mutta on selvää, että energian tehokkaammalla käytöllä voitaisiin puuttua ja vaikuttaa tarpeisiin ja tätä kautta myös kauppapolitiikkaan. Komission asiakirjasta kohdassa neljä puhutaan infrastruktuureista. Tiedämme kaikki, kuinka tärkeitä ne ovat, mutta se, että tässä korostetaan uusien laitosten rakentamista – on tällä hetkellä ehkä huolestuttavaa. Pitäisi pikemminkin katsoa olemassa olevien laitosten potentiaalia ja käyttää niitä kaiken tasoin entistä paremmin, lisätä myös yhteen sopivuutta, parantaa nykyisen infrastruktuurin toimivuutta pikemminkin kuin rakentaa uutta. Ja tässä ei voida myöskään arvioida sitä, miten tämä vaikuttaa paikallisyhteisöihin ja niiden mukana oloon päätöksenteossa. Joskus markkina-arviot ovat liian myönteisiä ja tämä taas voi johtaa ylituotantoon. Ja rakennetaan laitoksia, joita ei välttämättä tarvittaisi. Tässä pitää kiinnittää huomiota myös kansainvälistä sitten energiasopimusten ja neuvotteluiden avoimuuteen, sitten syrjäseutuihin tai eristyksessä oleviin seutuihin ja siihen, että todella mennään hiilen vähentämisen suuntaan ja siihen, että emme olisi yhtä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista kuin tällä hetkellä, vaan käyttäisimme uusiutuvia. Kiitos ja seuraavaksi Kelly. Sorry for being Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että olen myöhässä. Monet vaalipiirin kansalaiset ovat huolissaan Brexitin vaikutuksista, sen takia olin myöhässä. Ensin haluan onnitella esittelijää oikein hyvästä luonnoksesta ja perustasta, jonka pohjalta voimme laatia lähikuukausien aikana vahvan lausunnon. Kaasumarkkinat maailmanlaajuisesti ovat kehittyneet kovasti viime vuosina. Se tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia erityisesti Euroopalle, jotta pääsemme näille markkinoille ja saamme toimitusvarmuutta energia-alalle. Voimme hyötyä myös hinnan kannalta. Kansainvälisen kaupan strategia on oleellinen. Voin yhtyä esittelijän näkemyksen siitä, että kaupan tulisi olla tärkeässä roolissa toimitusvarmuuden suhteen. Komission tiedonanto on tärkeä nesteytetyn maakaasun energiastrategian suhteen. Näille kaasumarkkinoille pääsy on tehokas tapa päästä irti yhdestä toimittajasta ja korostaa myös oman tuotannon merkitystä. 119 miljardia kuutiotonnia tuotanto oli, eli laskua 9 prosenttia vuoden 2014 tasosta, ja näin ollen tuonti lisääntyy 2015 vuonna 41 prosenttia kaasun tuonnista Eurooppaan tuli Venäjältä toimme Venäjältä 7 prosenttia enemmän kaasua 2015 vuonna kuin vuonna 2014, vaikka sanktiot olivat voimassa. Tästä riippuvuudesta on päästävä eroon. Tämä on Euroopan kilpailun kannalta tuhoisaa ja kun käytettäisiin nesteytettyä maakaasua, niin sitten voisimme päästä globaaleille markkinoilla ja hyötyä myös hintakilpailusta. Tässä voimme katsoa Puolaan esimerkkinä. Se on toiminut nesteytetyn maakaasun osalta niin, että se ei ole enää yhtä riippuvainen yhdestä toimittajasta. Moni naistamista toimituslähteiden suhteen on tapahtunut ja meillä on 4,9 toimitusmahdollisuus ja näin voidaan vähentää puoleen Venäjän tuontia. Tällaiset toimet voisivat olla hyödyllisiä. Kun ajatellaan Irlantia omaa niin esimerkkinä, joulukuussa 2015 olimme riippuvaisia yhdestä putkesta yhdistyneestä kuningaskunnasta 95 prosenttisesti. Meillä on kuitenkin uusia öljykenttiä ja jossakin vuoden 2025 kohdalla saamme sieltä uusia lähteitä. Meidän on varmistettava, että emme ole täysin riippuvaisia yhdestä EU-hun kuulumattomasta valtiosta. Brexitin vaikutukset tuntuvat siis tältäkin osin. Kansainvälisessä kaupassa on tapahtunut lähentymistä hinnoissa nestetyn maakaasun osalta. Vaikutuksia ei tulisi ari, aliarvioida. Kyseessä ovat globaalit markkinat ja kilpailu alentaa hintoja. Jotta energiakauppaa voidaan lisätä, EU voi tätä kautta lisätä kilpailukykyään ja hyötyä tilanteesta. LNGn varastointi lisää energiatehokkuutta, äh, hallinnoi kysyntää ja parantaa myös uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat eivät kuitenkaan lyhyellä aikavälillä riitä. Kaasulla on jatkossakin merkittävä rooli energiajärjestelmässä keskipitkällä aikavälillä. Sen takia LNG-strategia onkin hyvin ajankohtainen. Komission jäsen on todennut moneen kertaan, että kaasu täytyisi nähdä jonkinlaisena välivaiheena. Kun otamme huomioon ilmastotavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet, niin on siirryttävä kohti uusiutuvia energialähteitä. Tämä ei tapahdu kädenkäytteessä. Kaasulla on merkittävä rooli tässä vaiheessa. Se säästää myös päästöissä. 2015 vuonna matalat eh, kaasun hinnat johtivat siihen, että sen käyttö lisääntyi suhteessa hiileen. Tämä on myönteistä. Esittelijän vaade siitä, että huomioitaisiin energialuvut EUn kauppasopimuksissa on tervetullut. Katson, että tämä on tärkeää, että TTIP on merkittävä esimerkki tästä. Tänä vuonna 12 tonnia vientikapasiteetista on hyödynnetty ja Yhdysvalloissa on rakennettu itärannikolle uusia laitoksia, joista LNGtä viedään. Tässä puhutaan huomattavasta kapasiteetin lisäyksestä, joka saadaan käyttöön ennen vuotta 2020. Tämä lisäkapasiteetti vaikuttaa myös Eurooppaan ja tämä osa GDPissä pitäisi nähdä erityisen tärkeänä kilpailukyvyn kannalta. Kun käytetään infrastruktuuria tehokkaasti hyväksi, se on erittäin tärkeää. Kun saamme valmiiksi nämä 77 strategisen tärkeää hanketta mahdollisimman nopeasti, niin sitten voimme luoda hyvin toimivat EUn kaasumarkkinat niin, että meillä on paljon toimittajia. Monet näistä hankkeista tarvitsevat vielä lopulliset investointipäätökset. Me tarvitsemme oikeaa politiikkaa, jotta kaikki tämä toteutuu ja jotta unioni saa tästä hyödyt kokonaisuutena. Haluan lopuksi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja mielelläni kuuntelen muiden ryhmien näkemyksiä. Mielelläni teen yhteistyötä tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Kiitos. Thanks a lot, Mr. Kelly. Scholz. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Scholz. Äh, danke, Vorsitzender. Ich möchte noch auf zwei Aspekte. Kiitos. Kaksi asiaa ovat minulle tärkeitä. Ensinnäkin geopoliittiset näkökulmat kohesio. Emme voi puhua siitä, miten Venäjältä ja muualta tultua, tuleva energia voidaan moninaistaa, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon hinnat. Kun hinta muodostuu, meidän täytyy entistä enemmän tarkastella ympäristönäkökulmia, tuontia, kuljetusta. Eli jos emme ole rehellisiä hinnanmuodostuksessa, tässä todella huijamme itseämme. ja on painotettava myös paikallisia energioita. Viitan tässä komission tutkimukseen. Nesteytetty kaasu ja tämän terminaalit EU-ssa viittavat siihen, että jos puhutaan esimerkiksi risteilyaluksista satamissa, satamin halutaan tai niin sinne pitäisi rakentaa ulkoisia terminaaleja, jotka olisivat näin halvempia kuin muut energianlähteet. Se olisi halvempaa kuin eh, jos laivat eh, tuottaisivat tätä itse näin saastuttaisivat satamia ja aiheuttavat haittaa rantavaltioille. Ja tätä kautta syntyy haitallisia päästöjä. Omassa vaalipiirissäni keskustellaan tiivisti siitä, pitäisikö satamiin rakentaa nesteytetyn maakaasun terminaaleja, jotka sitten tuottaisivat energiaa ulkoisesti näille laivoille? Vai olisiko tällainen suora maasähköyhteys järkevämpi? Tässä voitaisiin toimia paikallisesti. Esimerkiksi Hampurissa lähdettiin tällaiseen terminaalin rakentamiseen. Rostokissa keskustellaan vielä mahdollisesta maa sähköyhteydestä. Se olisi parempi, koska se olisi pidemmän aikavälin ratkaisu myös turvallisempi ja ympäristöystävällisempi, mutta myös edullisempi. Tähän kuitenkin tarvittaisiin paljon aikaa. Suuret varustamot, joilla on jo hiukas suodat kannustimia ja muuta, ottavat tähän kantaa. Ja totesin, että jos ja kun laadimme valiokuntamme lausuntoja ja keskustelemme tästä, niin meidän pitäisi ottaa huomioon myös tällaisia käytännön asioita paikan päällä. Tässä kaikkein perimmäisin tavoite tietysti on turvallinen energiantoimitus, joka toimii alueellisten energialähteiden perusteella niin, että toiminta on kuitenkin kattavaa. Kiitos nyt Imma. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti kaikki olemme sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitää olla sellainen ö, energiapolitiikka, joka on tasapainoinen ja siinä on nämä uusiutuvat energiamuodot ja siinä ei pidä olla riippuvainen vain yhdestä lähteestä. Niinpä tässä meillä pitää olla strateginen suhtautumistapa ja tässä pitää käyttää tietenkin sopimusten kauppadiplomatiaa ja minun mielestäni pitäisi tässä tarkastella hyvin tarkkaan, millaiset tarpeet meillä on ajatellen varastointia nesteytetyn maakaasun osalta, samoin kuin jakelua. Hyvin eh, mielenkiintoista on myös eh, LNGn käyttö eh, kuljetuksissa, laivakuljetuksissa ja tässä osallistutaan nyt sitten sellaiseen hankkeeseen, jossa on jo sellainen matkustaja-alus, kauppa-alus, kauppa-alus joka käyttää nesteytettyä maakaasua. Haluaisin tietää, millaiset suhteet on siinä, että ajatellaan nämä tätä maakaasun, nesteytetyn maakaasun potentiaalia energianlähteenä ja myös liikenteen energianlähteenä. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia kovasti ja sitten komissio. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much. This was really a... Uh, Kiitos. Tämä oli meille hyvin tärkeä keskustelu. Otamme sen huomioon myös jatkotyöskentelyssämme. Selväksi kävi se, että nesteetetyllä maakaasulla on huomattava merkitys kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden kannalta. Ensinnäkin keskitytään toimittajien moninaisuuteen, erityisesti haavoittuvilla alueilla, Kaakkois-Euroopassa, Itämeren alueella, Iberian nimimaalla. Aivan niin kuin kuulimme, toimet pohjautuvat kolmeen pilariin. Ensinnäkin rakennetaan sisämarkkinoita ja tarvittavaa infrastruktuuria. Olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että ensin tulee perehtyä siihen, mitä infrastruktuuria on jo olemassa, ja tulee pohtia tarkkaan, tarvitaanko lisää infrastruktuuria. Sitten valittaisiin vain kaikista elinkelpoisimmat ja hyödyllisimmät infrastruktuurihankkeet. No sitten varastoinnista. On varmistettava, että varastointi voi kilpailla tasa-arvoisin edellytyksin. Tästä ei juurikaan puhuttu, mutta se on toimitusvarmuuden kannalta hyvin tärkeää. Jos jokin ongelma syntyy, toimitusvarmuus ei toteudu. On hyvin tärkeää edistää avoimuutta globaaleilla markkinoilla niin, että käydään kahdenvälistä ja monenvälistä vuoropuhelua. Luonnollisesti meillä on myös tärkeitä ilmastotavoitteita. Me olemme täysin sitoutuneita Pariisin ilmastosopimuksen tuloksiin. Ja totta kai Uusiutuvat energialähteet ovat ensisijaisia. Kaasua ja LNG pidetään vain tilapäisenä energialähteenä ensisijaisena vaihtoehtona, kunnes päästään paljon laajempaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sitten mainittiin kaasun kysynnän laskelmat ja arviot Euroopassa. Olettaisimme, pientä laskua kaasun kulutuksessa lähivuosille. Ja samanaikaisesti kotimainen tuotin, tuotanto myös vähenee. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tuotava kutakuinkin samanlainen määrä kuin aiemminkin. Siitä huolimatta, että olemme pyrkineet riippumattomuuteen ja toimittajien moninaisuuteen. Kenties vielä yksi loppukommentti. LNG yhdistää eri mantereita. Kyse on globaaleista markkinoista. Näin ollen yhdellä alueella on vaikutusta koko kokonaisuuteen. Globaalit markkinat tarjoavat meille joustavuutta ulkoisia sokkeja vastaan. Tämä vaatii sitoutunutta vuoropuhelua kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Vuoropuhelun tulisi huomioida sekä kuluttajat että tuottajat. Haluamme syventää tätä vuoropuhelua nesteytetyn maakaasun osalta Kanadan, Yhdysvaltain ja Välimeren alueen kanssa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia. Helmut. The rapporteur has asked me to, to thank all the shadow. Valmistelija pyysi kiittämään kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että on annettu hyviä panoksia tähän luonnokseen ja siitä syystä hän palaa ehdotuksin, miten voidaan edelleen kehittää tätä tärkeää kysymystä. Niinpä hän on yhteydessä kaikkiin varjoesittelijöihin ja me toivomme, että saadaan aikaan hyvä tulos tässä asiassa. Kiitoksia kovasti. Ja 15. E, e, heinäkuuta e, kello 18 on määräaika tarkistuksille ja ensimmäinen yhdeksättä äänestys. Ja nyt sitten voimme siirtyä kohtaan kahdeksan. Sekin on hyvin tärkeä aihe. Euroopan unionin yleinen talousarvio, varainhoito vuonna ensi vuonna 2017. Komissio esitti jo luonnoksensa vähän myöhässä tänä vuonna tuon brittien torstain jälkeen 30. kesäkuuta ja siitä syystä määräajat ovat hiukan tiukat. Siitä huolimatta tämä on tärkeä aihe, varsinkin kaupan alalla. Meidän täytyy keskittyä siihen, että tämä on osa kaupan tukea, niin, kauppa edesauttaa kasvua ja meidän täytyy käyttää meidän välineitämme oikealla tavalla. Enkä ole aivan vakuuttunut, että tässä nyt olisi paras tapa, mutta asiantuntijamme on kyllä edustaja Böke, meidän valmistelijamme. Yeah, thank you very much, Charles. The good news, of course, is uh, at the very beginning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä uutinen näin alkuun on se, että keskustelu siitä, miten artikla 50 tässä nyt käytetään, minkälaisista sopimuksista on neuvoteltava – Nämä eivät olleet osa budjettikeskustelua vuodelle 2017. Kukaanhan ei voi ennustaa, mitä tämä tapahtuma tarkoittaa, kun yleisempää budjettikehystä sitten päivitetään. Tämä on hyvin monimutkainen haaste, mutta toistaiseksi se ei kuitenkaan ole esillä. Aivan oikein mainitsitte, että tämä viivästys tapahtui kun ajattelemme aikataulua, niin suunnitelma on nyt sellainen, että tarkistusten määräaika lausuntoon on 18. heinäkuuta. Budjettitarkistusten määräaika budjettikohtien osalta 3. elokuuta ja Intavaliokunta äänestäisi 31.8. Budjetti kolmikanta toimielinten kesken järjestetään sitten ensimmäinen syyskuuta siitä syystä, että jouduin tekemään yhteenvedon lausunnosta ennen kuin komissio teki omia ehdotuksiaan, niin jouduin lisäämään tekstiin joitakin kohtia. Tekstihän on saatavilla asiakirjojen joukossa. Komissio esimerkiksi esitteli ajatuksen Juncker-suunnitelma kakkosesta Afrikan hyväksi. Mitä tämä tarkoittaisi? mitä se tarkoittaisi budjetin kannalta, toimiemme kannalta intavaliokunnassa. Tämä kaikki on huomioitava. Arkaluontoisempi kysymys on se, että kriisin hallinnasta johtuen ja kaikkien resurssien käyttöönotosta johtuen mukaan luettuna olemassa oleva joustoväline – Näitähän kriisin aikoina epätoivoisesti tarvitaan, jotta saamme budjetin kautta oikeanlaiset vastaukset tarjotuksi, erityisesti pakolaiskriisin olosuhteissa. Toisaalta on oltava huolellisia, että ei käy niin, että maksumäärärahat loppuvat ja aivan viime kädessä sitten budjetin yhtenäisyys jäisikin vain paperille. Minulla on tässä kuvio siitä, mikä on budjetin yhtenäisyyden tilanne tällä hetkellä. Siellä on melko lailla kiertolaisia keskiön ympärillä ja parlamenttikin tässä on ikään kuin alihankintatilanteessa. Tätä tilannetta on valvottava ja seurattava vieläkin intensiivisemmin kuin aikaisemmin. Jens Kajerkin aivan oikein mainitsi alustavissa kolmikanta asiakirjoissa, että esimerkiksi se, että luotaisiin nämä kaksi rahastoa Pohjois-Afrikka-rahasto ja Mainat-rahasto. Siinä joudutaan käyttämään muita rahastoja hyväksi ja sitten pyydetään jäsenvaltioilta lisää rahoitusta, vaikkakaan ei pakollisten menojen muodossa. 69 miljoonaa on nyt tämä summa ja Afrikka-erikoisrahaston osalta 82. Tässä oli 500,15 alustavissa laskelmissa, mutta jäsenvaltioiden toimet täytyy pitää valvonnassa ja tässä meillä on ohjauskomitea. Sitä kautta jatkossa seuraamme tilanteen kehitystä budjetissa. Tällaisten maksujen suhteen, kun maksuja oletettiin tulevan, niin niitä ei tulekaan. Ja toisaalta tämä toiminta ei ole myöskään budjetin yhtenäisyyden mukaista. No sitten täsmällisempiin kysymyksiin on selvää, että komission ehdotus vuodelle 2017 ja aivan erityisesti kun ajatellaan niitä otsakkeita, jotka ovat tämän valiokunnan mielenkiinnon kohtana, käytetään kaikki mahdollinen joustovara maahanmuuttokriisin hyväksi. Tämä on aivan oikein ja sitä tulisi tukea. Toisaalta on korostettava sitä, että kauppa budjettikohtiin kohtiin ja kauppastrategia budjettikohtien määrärahoja tulee kunnioittaa. Meillä on oltava totta kai riittävät varat maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi. Vaihe vaiheelta pääsemme kansainväliselle tasolle. Myös kun ajattelemme pakolaisleirien ja lasten koulutuksen rahoittamista, tilanne toimii nyt paremmin kuin edellisenä vuotena, mutta nyt täytyy varoa, että mitään takapakkia ei tapahdu. Eikä palata niihin kuviin, joita näimme jokunen kuukausi sitten. Täytyisi myös korostaa sitä, että tarvitaan myös itäisen kumppanuusmaiden ja arabikevään kumppaneille taloustukea. Sitoumuksista tulee pitää kiinni. Nämä vain esimerkkeinä. Ja sitten PK-yritysten kansainvälistymistä tulee tukea. Tämähän on pysyvä tavoitteemme. No sitten otsake 4, globaali Eurooppa. Käytettäisiin markkinaali täysin, jotta huomioidaan maahanmuuttokriisi. Tämä on aivan oikein, mutta toisaalta toimintatila muiden monivuotisten ohjelmien suhteen on hyvin rajallinen tämän seurauksena. Meillä on huomattavia leikkauksia makrorahoitustuessa sekä sitoumuksissa että maksuissa. Naapurusväline kutakuinkin samalla tasolla. Huomattava lisäys kumppanuusvälimyksessä, sitoumuksissa ja, ja varsin korkeat maksumäärärahat. Mutta täytyy sanoa, että asiakirja ei ole vielä käytössämme. Meillä on kuitenkin tutkimus ja tutkimusta valmistellaan siitä, miten kumppanuusvälineet toimivat. Kenties komissio voisi antaa meille hieman tietoa siitä, milloin tällainen tutkimus julkaistaan. Tämä taitaa tulla ulkosuhdehallinnosta. Sillähän on vaikutusta myös siihen, mitä me teemme niille luvuille, jotka nyt ovat budjettiin kirjattuina vuodelle 2017. Kollegoilla totta kai on erityismielenkiinnon kohteita ja pilottihankkeita. Komissio on arvioinut näitä valmistelevia toimia pilottihankkeita. Tiedot ovat tulossa tämän viikon lopussa. Budjettivaliokunta esittelijä, varjoesittelijät sitten joutuvat pohtimaan, mikä tulisi olla meidän prioriteettimme ja niin minkälainen lista prioriteeteista laaditaan. Siinä kutakuinkin se, mitä toistaiseksi haluaisin sanoa. Mielelläni kuuntelen kommentteja ja mahdollisia budjettitarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia, herran Böge. Ja nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Ensimmäiseksi edustaja Rusta. Kiitoksia. Kiitos kovasti ajatuksista. Ne Olen monesta asiasta kanssanne yhtä mieltä. Kaiken kaikkiaan uskon, että talousarvio on täysin riittämätön, kun otetaan huomioon, mitä haasteita meillä on edessämme EU-na. Jos ajatellaan esimerkiksi asioita, joita Brexit tuo mukanaan – Jotkut asiat ovat vasta tulossa selviksi. Jos katsotaan keskipitkän aikavälin talousarviointia, No tähän liittyy asioita, me emme voi intavaliokunnassa käsitellä, vaan näitä on käytävä toisaalla muissa valiokunnissa tai koko parlamentissa. Ja tähän talousarvioon liittyen korostaisin vain yhtä asiaa. Varmasti olemme tästä jo yhtä mieltä. Lähes kaikissa solmituissa kauppasopimuksissa meillä on jonkinlaisia valvontarakenteita, ja meidän täytyy vaatia komissiolta, että näitä rakenteita myös rahoitetaan kyllin hyvin. Näin ei aina viime vuosina ole tapahtunut, vaikka valmiutta ehkä onkin. Tämä on tärkeää. Huomenna äänestämme näistä asioista. Näihin liittyy hyvin arkaluontoisia kysymyksiä, siksi valvonta on välttämätöntä ja sen on voitava tapahtua tarpeen vaatiessa myös hyvin nopeasti. Ja tässä pitäisi olla mukana myös kansalaisyhteiskunnan voimien. Varmasti löydämme hyvät sanamuodot. Tässä viitattiin esimerkiksi pilottihankkeisiin. Minua kiinnostaa pilottihanke valvontarakenteiden osalta. Tähän tulemme puuttumaan jatkossakin. Tässä kaikki tältä erää. Kiitoksia sitten edustaja Kampo. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme varovaisesti tyytyväisiä tähän komission ehdotukseen ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Eh, siinä eh, osoitetaan tehokkuutta ja eh, mm, me olemme hiukan kaupan määrärahojen äh, raha- rajoittuneisuudesta huolissamme, niin kuin otettiin esiin, että jaetaan äh, tähän äh, kahteen osaan tämän myöhemmin kauppaan ja MFF, minkä tähden ää, ähm, tulee vähennystä EMF Ahan ja sitten eh, TTIP, Japani, TISA ja tulevat neuvottelut ajatellen eh, mm, Australia, Uutta-Seelantia ja nyt eh, Britanniaa tulevat tähän esiin myös. Eli britti osapuoli on huolissaan siitä, miten vähän meillä on mahdollisuuksia ja varoja näihin neuvotteluihin, joten tämä on aivan yleinen huolenaihe ja tässä minun pääkohtani. Kiitoksia. Kiitoksia Alderyhmästä. Maritje on ähm, varjoesittelijä, onko ketään paikkaamaan? Ei. Ja sitten muita varjoesittelijöitä ei, joten Helmut. Ich möchte mich ausdrücklich beim Bericht Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää siitä, että hän alustuksessaan viittasi siihen, kuinka monimutkainen aihe on. Bögen muiden mietintöjen yhteydessä olemme puhuneet siitä, kuinka EUn talousarvion kestävyyttä voidaan parantaa. Tästä ollaan keskusteltu hyvin pitkään. Ja nyt meidän pitää tämä todella tehdä selväksi. Ilman Euroopan unionin perusrahoituksen muutoksia näitä monia lisää menoja ja muita haasteita ei pystytä hoitamaan. Eli on katsottava omia varoja. Miten tiettyjä tehtäväkenttiä EU-ssa yhteisöllisesti jäsenvaltioiden kautta ja EUn kautta voidaan järjestää ja pitkällä aikavälillä tehdä järjestelyihin muutoksia. Uskon, että kohta kaksi, josta Byge puhui, on tärkeä, koska tässä kauppa kysymykset yhdistetään maailman muiden alueiden kehitykseen. Ja jos katsotaan vaikkapa maahanmuuton syitä, konfliktien ratkaisemista, niin varmasti kaupalla on tässäkin roolinsa. Tämä tietysti ylittää pelkästään budjettikysymykset, mutta tästäkin on puhuttava. Haluaisin viitata myös siihen, että resurssiongelmat pelkästään kaupan alalla oman ryhmäni näkökulmasta, kun katsotaan tehtäviä kahden välisissä sopimuksissa, monenvälisissä sopimuksissa, saattavat muuttua parin, kolmen, neljän vuoden aikana. Se, miten sopimukset kehittyvät, on kysymys. Ja tästä meidän täytyy antaa kansalaisille uskottavia vastauksia. Eli mitä kauppasopimukset vaikuttavat kansallisella tasolla. Tässä tarvitaan kauppapolitiikan avoimuutta määrärahojen käytön suhteen. Ja vielä loppuun EUn ulkopuolisen, unionin talousarvion ulkopuolisista takuista ja rahoitusvälineistä. Ei voi olla niin, että meillä on otsakkeita, jotka on jo suunniteltu, ja sitten niillä lähdetäänkin korvaamaan ja täyttämään porsareikiä, joita syntyy toisaalla. Tätä vastaan olemme pitkään puhuneet. Meillä on tässä vastuumme ja budjettivaliokunnan esittelijä. Todella voin vaatia käsittelemään tätä asiaa, kääntymään tässä komission puolen niin, että komissio laatii talousarvioesityksensä niin, niin, että me todella voimme sitten vakavasti ottaa hoitaa tehtävämme. Kiitos David. Kiitoksia. Aivan lyhyesti haluaisin äh, vain vahvistaa äh, muutamaa seikkaa. Ensinnäkin olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä menettely on jatkunut pitkään ja on paljon alueita, jotka ovat menossa demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Meidän täytyy puuttua tähän ja mä olen tyytyväinen tähän äh, lausuntoon myös tämä painotus, joka tässä on luvuissa Meillä on hyvin kunnianhimoinen kauppa-asiakirja komissiolta, mutta meillä ei näytä nyt olevan nämä resursseja ja voimavaroja siihen, että veisimme sen päätökseen. Ja tässä on kiinnitetty paljon huomiota meidän kauppakysymykseen ja kansalaisyhteiskunta on myös ollut aktiivinen ja on tärkeää, että sielläkin ymmärretään, mistä on kyse. Ja se, mitä on ähm, painotettu liian vähän, on mm, myös se, että pitäisi puuttua myös maahanmuuttajakysymyksiin. Osittain äh, me tarvitsemme tätä varten myös pitkän aikavälin äh, suunnitelman ja kauppa ähm, kauppavaliokunnassa saimme tietenkään voi puuttua varsinaisesti näihin kysymyksiin, mutta voimme parantaa olosuhteita näissä maissa niin, että puututaan tätä kautta taloudelliseen maahanmuuttoon. Kiitoksia. Kiitos. Ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, joten antaisin nyt puheenvuoron komissiolle. Äh, Rova Munios. Thank you. Um... Kiitos. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelija Bögeä ja myös muita puheenvuoron käyttäneitä. Keskustelu ei ole ensimmäinen tästä aiheesta. Pidämme lausuntoanne hyvänä, tervetulleena ja olemme monesta asiasta yhtä mieltä. Jotkut eh, kysymykset eivät ole oikeastaan meidän päätettävissämme, mutta siirrämme kysymykset budjettiin pääosaston käsiteltäväksi. Esimerkiksi monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastukseen liittyen ja näihin erityisrahastoihin liittyvät kommenttinne. Kauppakysymyksissä on totta, että meillä on hyvin kunnianhimoinen kauppa-agenda. Ja on totta, että joskus pohdimme, riittävätköhän resurssimme kaiken hoitamisen. Mutta arviomme oli, ja tämä näkyy talousarvioluonnoksessa tämän vuoden alussa, oli se, että määrärahat suurin piirtein riittäisivät siihen, että voidaan täyttää tarpeet ja täytäntöön panna ja jatkaa sopimuksia, joita olemme neuvottelemassa tai jo nyt täytäntöön panemassa. Ymmärrämme, että tämä kauppa kaikille on tiedonanto, joka käsittelee kaupan eri kysymyksiä, samoin avoimuutta, tiedotusta kansalaisyhteiskunnan suuntaan, mutta tässä on myös investointipolitiikkaan liittyviä uusia elementtejä. Kaikki ne on otettu huomioon talousarvio luonnoksessa, jonka vuoden alussa välitimme budjettivaliokunnalle, ja tämä heijastuu täysin komission ehdotuksessa, joka käsiteltiin kesäkuun lopussa. Toimintaperusteinen budjettimme on pieni, tämä on totta, mutta tämä mahdollistaa kuitenkin sopimusten arviointiin liittyvät hankkeet sekä sopimuksen luonnosteluvaiheessa että sen jälkeen. Näitä on täytäntöönpantu jo jonkin aikaa. Hiljattain esimerkiksi so, Etelä-Korean kanssa solmittu sopimus tästä esimerkkinä. On myös muita toimia, kuten viestintä ja avoimuus, kansalaisyhteiskunta ja muita toimia. On totta, että voisimme tehdä entistä enemmän. Ja on myös totta, että meillä ei välttämättä ole resursseja suuremman hankemäärän täytäntöönpanemiseksi ja siksi Tämä näkyy vaatimuksessamme budjettivaliokunnalle tämän vuoden budjetin osalta. Kauppapolitiikan kysymykset eivät näy pelkästään DG kauppapääosaston talousarviossa, vaan tässä on esimerkiksi naapuruus, naapuripolitiikka, väline ja muita välineitä, joiden kautta katsotaan kapasiteetin muodostamista ja myös kansalaisyhteiskunnan roolia. Tämä on erityisen tärkeä kumppanuusvälineessä. Olemme työstämässä kumppanuusvälineen alaista toimenpidettä, jolla voidaan helpottaa näitä toimia. Lausunnossa korostatte myös pk-yritysten kansainvälistymistä. Tämä on myös voimakkaasti mukana oleva asia, jota viemme eteenpäin kauppapolitiikassamme ja yleisemminkin, ei pelkästään kauppapolitiikassa, vaan lukuisissa DG Grown ohjelmissa, kuten Kosmessa, mutta myös hankkeensa, kuten kumppanuusvälineissä. Kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että talousarvio heijastelee tarpeita, mutta myös sitä kapasiteettia, jota meillä pääosastossamme on tarpeellisten tai ainakin prioriteettihankkeiden täytäntöönpanemisessa meidän on varmistettava, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöönpanna kauppapolitiikkaamme. <laughs> Toivottavasti. Ja sitten annan puheenvuoron eh, valmistelijalle. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Huomioin kollegoiden kommentit jatkotyössä. Kun ajattelemme tätä kumppanuusväline tutkimusta, milloinkahan se saadaan minkälaisia mahdollisia vaikutuksia sillä on, kun pohdimme sisältöä ja toisaalta summia, määriä. Ja toiseksi makrorahoitustuki ja huomattava leikkaus. Voisinko saada tähän vielä lisäselvitystä? Jos jo ei nyt tänään, niin kenties kirjallisessa muodossa myöhemmin. Onko mahdollisuutta nyt saada vastauksia? Olkaapa hyvä. Mitä tulee kumppanuusvälineeseen, olen pahoillani unohdin vastata tähän kysymykseen. Tämä selvitys ei ole mikään erityinen selvitys. Se on yksi arvioita, jota komissio tekee ulkopoliittisista välineistä. Mm, kumppanuusväline on uusi väline, joten meidän täytyy odottaa tietty täytäntöpanoaika, jotta saamme arvion niistä hankkeista, jotka on viety läpi ja seuraukset, joita olemme nähneet aikaisemmista arvioinneista, muista välineistä, ne eivät koske niinkään määriä, vaan sitä, miten hankkeet on viety läpi, ja me katsomme myös varainhallintaa hankkeissa, ja kumppanuusvälineessä tämä on erityisen helkkä alue, koska pääosasto, joka hoitaa tätä asiaa täytäntöönpanossa. Sillä on paljon resurssipulaa, eli rajoitteita siellä, joten katsotaan tätä arviointia ja katsotaan myös tehokkuutta ja tuottavuutta niissä toimissa, jotka osuvat kumppanuusvälineeseen. Ja sitten mikrotalouden ähm, apu. Me, me käymme tätä vielä läpi, jotta voimme sitten myöhemmin antaa tästä lisätietoa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Kiitoksia. Oikein hyvä. Joten meillä on määräaika tarkistuksille 18. päivä heinäkuuta kello 18. E, kiitos ja äänestys pidetään 31. päivä elokuuta niin, että olemme valmiit neuvotteluihin. Kiitoksia kovasti edustaja Böge ja voimme siirtyä nyt kohtaan yhdeksän. Ensimmäinen näkemysten vaihto komission ehdotuksesta, jossa muiden kuin kahdenvälisten kauppasopimusten pöytäkirjojen muiden järjestelyjen koskien nämä tekstiilituotteita. Tämä ei ole ollut pitkään aikaan esityslistalla, mutta Valko-Venäjän tullessa mukaan tähän niin kyseessä on nimenomaan itäinen kumppanuus ja Ukraina ja me keskustelemme tänään tästä asiasta ensimmäistä kertaa tästä komission ehdotuksesta ja aivan ensimmäiseksi pyytäisin, että komissio esittelee tämän ehdotuksensa ja toiseksi minulla on ilo eh, ensimmäistä kertaa meillä on Valko-Venäjältä edustaja täällä paikalla, eh, herra Roman Sobolov tulee ulkoministeriöstä valko -Venäjältä. ja sitten komission jälkeen pyytäisin häntä puhumaan meille tästä ehdotuksesta, mutta juuri EU-kauppasuhteista e yleensäkin. Ja sitten komissio ensimmäiseksi, olkaa hyvä. So, um, good morning everybody. Uh, my name is... Hyvää huomenta. Minä olen yksikön vara päällikkö. Vastaamme kauppasuhteista valko kanssa. Niin kuin mainitsitte, puheenjohtaja, kovinkaan usein emme keskustele valiokunnassa valko -Venäjästä. Näin ollen tarjoaisin jonkinlaisen yleiskatsauksen, missä nyt mennään kauppa-asioissa. Ja hieman laajemmin siitä, minkälainen poliittinen tilanne on valko -Venäjällä. Tämän jälkeen käsittelen yksityiskohtaisemmin komission ehdotusta. Ensin numeroista liikkeelle. valko on EUn tärkeä kauppakumppani. Viime vuonna 2015 puhuttiin kaupan volyymista noin 10 miljardia euroa. Vienti 6 miljardia, eli ylijäämää. Siis meillä on suhteessa valko 2 miljardin verran suhteemme ovat parantuneet sitten vuoden 2014. Myönteistä kehitystä on ollut nähtävissä esimerkiksi niin, että valko on aktiivisemmin osallistunut itäiseen kumppanuuteen ja niin kuin mainitsitte, valko suhtautuu myös rakentavasti Ukrainan kriisissä. Kun otamme huomioon myönteisen kehityksen, niin EU on ryhtynyt kehittämään intensiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä valko kanssa. Yksi virstanpylmäs oli ulkoasain neuvoston päätös 25. helmikuuta 2016, jossa sovittiin, että suurin osa rajoittavista toimista valko suuntaan poistettaisiin ja päätettiin nopeuttaa toimien täytäntöönpanoa, joilla tehostetaan yhteistyötä välillämme useilla aloilla mukaan luettuna talous, kauppa ja avustukset. Totta kai päätavoitteena tällä alalla on modernisoida valko taloutta. Tämän katsomme olevan valko kansalaisten etu ja totta kai se on myös meidän etumme suurena naapurimaana. Mitä sitten konkreettisesti tehdään kaupan alalla? valko kanssa. Kun valko halutaan uudistaa tällä hankkeella, ryhdyimme tehostamaan kauppa-alan näkemysten vaihtoa, dialogia ja päätimme perustaa tällaisen kaupan alan vuoropuhelun. Siinä edetään varsin hyvin. Syksyllä ensimmäinen kokous on tiedossa. Tavoitteena on oikeastaan käydä näkemysten vaihtoa kauppakysymyksistä, mahdollisista ongelmakohdista ja perehtyä siihen, miten kauppalan lainsäädäntö kehittyy molemmin puolin. Yksi tärkeä seikka tällä alalla on totta kai VTOhon pääsy. Tämä voisi edesauttaa kaupan modernisaatiota. Me tuemme myös erityisiä ohjelmia joilla tuemme valko kapasiteetin rakentamisessa, jotta se voisi liittyä VTOhon. Tänään esittelemme teille juuri näitä elementtejä, joista yksi on ollut keskusteluissa ja jolla on pyritty tehostamaan kauppasuhteitamme valko -Venäjään poistettaisiin tekstiilituonnista tietyt kiintiöt. Selittäisin teille hieman, mikä tämä asetus oikein on ja mitä me haluamme muuttaa, jotta nämä kiintiöt poistettaisiin. Tekstiilituonti kiintiöitä hallinnoidaan kahdella säädöksellä – 936 vuodelta 2015 ja täytäntöönpano asetus vuodelta 2015 numero 2106. Tekstiilikiintiöt otettiin käyttöön tammikuun alussa 2010, kun kahdenvälinen sopimus umpeutui se oli ollut vuodesta 1993 saakka voimassa. Meillä on 21 kategoriaa näissä kiintiöissä, ja jos katsotte kategorioiden nykyistä käyttöä, niin havaitsette, että se on varsin rajallista. 15, 21, keskimääräinen käyttöaste on alle 10 prosenttia. Tämä on huomattava seikka. On vain yksi kategoria, jota käytetään paljon nimittäin kategoria 117. Siinä ovat mukana pellava ja ramikuidut, luonnonkuidut, jotka ovat EU-ssa kovasti arvostettuja. Tämä kiintiö on sellainen, jota valko etupäässä käyttää. 91 prosenttia oli käyttöaste vuonna 2014 ja 99 prosenttia vuonna 2015, lähellä 100 prosenttia. Me katsomme, että vaikutus sillä, että kiintiöt poistettaisiin, ei vaikuttaisi EU-hun taloudellisesti juurikaan. Joka tapauksessa, kun kiintiöt poistetaan, seuraamme tarkasti tekstiilikauppaa EUn ja valko välillä. Totta kai, jos jokin menee vikaan, niin meillä on edelleenkin välineitä käytössämme, mutta emme katso, että minkään nyt tulisi tässä mennä vikaan niin, että se olisi EUn taloudelle haitallista. Konkreettisesti, mitä sitten ehdotamme muutettavaksi nykyisessä säädöksessä? Liite kolme sisältää nämä kiintiöt, se poistettaisiin. Tämä on suurin muutos, sitten ei olisi enää näitä tekstilikiintiöitä. Tämän lisäksi teemme pieniä muutoksia äh, säädöksen päivittämiseksi, jotta voidaan parantaa sitä, mikä jää jäljelle. Ensinnäkin yhdistetty nimikkeistö yksi päivitetään. Sitten otetaan käyttöön Korean virallinen nimi liitteissä. Tässä hän sitten puhutaan vain Pohjois-Korean kiintiöistä. Muita kiintiöitä ei ole enää tekstiilialalla muiden maiden kanssa. Ja viimeisenä sopeutuksena voimassaolokautta äh, jatketaan kuudesta yhdeksän kuukauteen. Se on talouden toimijoille kätevämpi ratkaisu. Kuusi kuukautta on liian lyhyt aika. Ja viimeisin muutos on se, että poistamme täysin nämä prosessointikiintiöt, jotka liittyvät oikeastaan enemmänkin naapurimaihin. Jos vaikkapa T-paita lähetetään valko se, siihen printataan kuvio, kuva siellä ja sitten se lähetetään EU-hun. Tämä säädös ei oikeastaan ole relevantti esimerkiksi Pohjois-Korean kannalta. Sieltä niin kaukaa ei tällaista lähetystä tapahdu. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin kertoa. Olemme paikalla, jos lisäkysymyksiä on. Kiitos. Kiitos kovasti. Ja he, seuraavaksi herra Sobolev, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsuitte minut mukaan tähän valiokuntainen kokoukseen puhumaan tälle arvon yleiselle. Haluaisin kommentoida nykytilannetta valko ja EUn suhteessa Viime vuosina on saatu aikaan konkreettisia edistysaskeleita suhteiden normalisoimiseksi. Nyt teemme poliittista ja taloudellista yhteistyötä. Meillä on erilaisia hankkeita, joilla luodaan hyvät edellytykset jatkossakin rakentavalle yhteistyölle. On hienoa, että helmikuun ministerineuvostossa poistettiin lähes kaikki pakotteet ja rajoitteet valko kohtaan. Ja näin voidaan tehdä paremmin yhteistyötä. Ja helmikuun jälkeen olemme me edistyneet Venäjä EU-koordinaatioryhmän huhtikuun Brysselin kokous oli myönteinen näin kävimme läpi eri kysymyksiä, teemme yhteistyötä ja katsomme, mihin suuntaan voimme edetä. On tärkeää, että alakohtaista vuoropuhelua laajennetaan. Tämä koskee energiaa, tuulemaa, viljelyä ja kauppaa. Me pidimme 24.5. Viinissä yhteistyöfoorumin ja mukana oli myös komission jäsen Han. Tämä oli hyvä edistysaskel. Näin voidaan edistää yritysten välistä yhteistyötä EUn ja Valko-Venäjän välillä. Ulkoministerimme ja komission kaupan pääosasto aikoo käydä vuoropuhelua ja vahvistaa sitä tulevina kuukausina. Näin voidaan parantaa kahdenvälistä kauppaa, vähentää kaupan esteitä ja jakaa parhaita käytänteitä yritysilmapiirin liittyen ja myös edistää investointeja. Autonomisten kiintiöiden poistaminen tekstiili alalla, niiden poistaminen on ensimmäinen käytännön askel siihen, että todella poistetaan näiden kahden tahon väliset turhat kaupan esteet. Vuodesta 1993 siis meillä on pitkä historia kaupan suhteessa EUn ja valko välillä. Tässä toimittiin vuoteen 2010 asti kahdenvälisissä suhteissa tekstiilialan tuotteissa – ja rajoituksia on otettu 34 luokkaan 164 valko tekstiililuokasta. Vuonna 2008 komissio ja Valko-Venäjä kävivät neuvotteluita ja komissio poisti 13 luokan rajoitteet vuonna 2009. Tammikuun alusta 2010 hyväksyttiin näitä valko koskevia autonomisia kiintiöitä koskeva päätös. Vuonna 2010 EU toimi yksipuolisesti ja tässä ei toimittu minkään sopimuksen nojalla valko kanssa. Tässä otettiin uusia luokkia käyttöön, mutta me emme pystyneet toimimaan tässä tullikysymysten osalta Venäjän ja Kazakstanin suuntaan. Tässä on ollut menettely siitä, miten toimitaan ukrainalaistuotteiden osalta. Ja analyysimme mukaan näyttää siltä, että Ukraina ei näissä 20 tekstiluokassa juurikaan käytä näitä luokkeja täysimääräisesti. Vuonna 2015, kuten komissio sanoi, käytimme näitä luokkia muissa kuin pelavatuotteissa 1-16 prosenttiin. Ja suurimmassa osassa luokista käyttö jää alle 10 prosentin. näiden luokkien käyttö ja niiden poistaminen vaikuttaa hyvin rajallisesti EUn ja meidän väliseen kauppaamme. Monet tekstiilialan yritykset kuuluvat yksityisyrityksiin ja tässä EU on pyytänyt ja peräänkuuluttanut entistä parempaa yhteistyötä kummankin osapuolen välille. Tekstiilikiintiöt eivät kuitenkaan luo hyviä olosuhteita tämänkaltaiselle B2B-toiminnalle. Ja pitää korostaa myös sitä, että valko EUn naapurimaana on yksi harvoista, joita kohtaan EUlla on tällaisia kiintiöitä, tekstilikiintiöitä, ja siksi on hankala ymmärtää, että me emme ole maailmanlaajuisessa suurten tuottajien luettelossa. Eli näiden kiinteiden tausta syy on jokin muu kuin taloudellinen. EUn ja valko myönteinen suhde ja kehitys pitää ottaa huomioon. Ja pitäisi katsoa tarkemmin näitä kiinteitä ja niiden poistamista, mikä kyseessä ovat valko tuotteet. Kesäkuussa, kun pidettiin eurooppalainen tekstiilialan konferenssi, tuolloin katsottiin sitä, miten maamme toiminta voitaisiin parantaa Toivottavasti voimme toimia niin, että taloudelliset puitteet toiminnassamme paranevat. EU on meille tärkeä kumppani ja nykyisen maamme kauppapolitiikan tavoitteena on taata vienti ja suurin osa viennistämme suuntautuu Euroopan unioniin. Odotamme, että tekstiili poistaminen olisi käytännön askel tähän suuntaan. Tämä välittäisi hyvän viestin EUn jäsenvaltioiden ja valko yrityksille. Olen vakuuttunut siitä, että varmasti löydämme töitä ja keinoja parantaa yhteistyötämme niin, että tämä hyödyttää kumpakin osapuolta. Kiitoksia, jos teillä on kysyttävää. Vastaan niihin mielelläni. Thanks a lot, uh, Mr. Kiitoksia kovasti, herra Sobolev, teidän panoksestanne. Kiitoksia, että tulitte Minskistä asti tänne meille. Ja tosiaankin, jos kysymyksiä on, niin sitten vastaatte varmasti. Mutta annan meidän valmistelijamme puheenvuoron. Herra Takkula, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä olen tässä valmis, esittelijänä ja kuuntelin suurella mielenkiinnolla komission esityksen samoin kuin herra Sobolefin puheenvuoron. Tämä ehdotus eh, ehkä enemmän kuin muut ehdotukset, joiden parissa tehdään töitä tässä valiokunnassa, osoittaa, että kauppa ei ole erillään politiikasta ja eh, mitenkään itsetarkoitus. Se on olennainen osa EUn ulkosuhteita eh, ja ulko, ulkoisia toimia. Ja tarkoituksena on edistää Euroopan unionin arvoja koko maailmassa. EUn ja valko suhteet ovat parantuneet viime vuosina ja edelleenkin ne vain menevät parempaan suuntaan. Tämä on hyvä uutinen kummallekin osapuolelle. valko on strateginen kumppani, joka on osoittanut oman arvonsa, varsinkin rauhanneuvotteluissa, kun puhutaan konflikteista itäisessä kumppanuudessa. valko voi olla mahdollisesti myös silta EUn ja Euraasian talousalueen välillä, jossa se on jäsenenä. Vapaakauppa, vyöhyke Lissabonista Vladivostokiin saattaa olla aika rohkea yritys, mutta siitä ei pitäisi luopua pitkän aikavälin tavoitteena taloudelliset vaikutukset komission ehdotuksesta ovat melko pienet sekä EUlle että Valko-Venäjälle, koska nykyisiä kiinteitä ei ole kokonaan käytetty tähänkään mennessä. Se voidaan nähdä osana pakettia, jonka avulla voidaan parantaa EUn ja valko välisiä suhteita kaiken kaikkiaan. Tässä yhteydessä haluaisin rohkaista valko eh, sitoutumaan VTO-liittymisneuvotteluihin, eh, jotka ovat jatkuneet 23 vuotta jo ilman isompia edistysaskelia. Olen vakuutunut siitä, että VTOn jäsenyys saattaisi tuoda uusia kauppamahdollisuuksia valko ja tällä tavoin edesauttaisi sen vauraudessa. Kiitoksia. Odotan kovasti ähm, kannanottoja Inta-kollegoilta. Kiitoksia, herra Takkula. Sitten varjoesittelijät ensimmäiseksi, herra Visas. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Pyytäisin anteeksi äh, Anto Votsikun puolesta, koska hän ei ole paikan päällä hänellä oli muita menoja, jotka ovat estäneet hänen tulonsa paikan päälle. E, niin hän pyysi, että hänen nimissään lukisin, e, lukisin hänen tekstinsä, jonka käännän Italiasta Espanjaan, mitä tulee Euroopan mm, unionin ehdotukseen, että muutetaan 936 ja vastaavat kohdat, jotka liittyvät tuon tekstiilien tuontikiintiöihin. 2015 elokuun päätökset vapauttaa vangit, se vastaa niihin pyyntöihin, joita EU on esittänyt nyt me suhtaudumme hyvin optimistisesti parlamentissa ja tässä mielessä on tunnustettava edistysaskeleet viime vuosina eh, Valko-Venäjällä kahden, kahden vuoden aikana varsinkin. Eh, kyse on eh, uudistuksista ja Erasmus Plus-ohjelmasta, samoin kuin vaihto-ohjelmista hyvissä käytännöissä tieteellisillä aloilla. Tällä tavoin me voimme eh, vähitellen sisällyttää eh, valko eh, Euroopan demokraattisen perheeseen. Painotan vielä, että tekstiilituotteet ja vaatteet, jotka tulevat Valko-Venäjältä, niiden ottaminen mukaan siinä on tärkeä symboli, että kauppa ei ole itse tarkoituksellista, vaan se liittyy muuhunkin. Ja tällä tavoin on tärkeää, että poistetaan kuolemanrangaistus ja oikeusvaltioperiaate on myös tärkeä periaate. Ja näin on tärkeää, että 2016 pidetään vaalit lokakuussa. Se on tärkeä vaihe siinä, että lähdetään eteenpäin uusiin haasteisiin. Oma ryhmäni tukee tätä ehdotusta sekä sitä, että poistetaan tulikiintiöt tekstiilialalta. Sillä on rajallinen vaikutus sisämarkkinoihin – tällä ehdotuksella on kuitenkin poliittinen vaikutus ajatellen demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista, koska tällä tavoin voidaan kehittää EUn ja valko välisiä suhteita. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja sitten SD-ryhmän puolesta Karolin. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä esityksistä. Kauppapolitiikkamme yhdessä valko kanssa on tärkeä viesti ja meidän pitää katsoa tilannetta tarkkaan. Ihmisoikeustilanne on parantunut ja tämä auttaa myös siinä, että tekstikiintiöt voidaan poistaa. Muutakin kehitystä on tapahtunut, mutta viittaisin vielä 11. syyskuuta pidettäviin vaaleihin. Tuolloinkin pitää sitten todeta, meneekö kehitys oikean suuntaan. Ja tällä on todella suuri merkitys. Tähän itse asiaan totean, että teknisesti on niin, että kiintiöiden poistaminen ei juurikaan tule vaikuttamaan, koska niitä ei juuri koskaan ole käytetty täysimääräisesti. Mutta tämä on tärkeä viesti, jotta valko näkee, että olemme valmiita parantamaan suhteitamme kauppapolitiikassa ja todella tunnustamaan myönteisen kehityksen. Kuten sanoin, vaalit ovat tärkeät ja vaalitarkailu missio syyskuussa kiinnostaa minua todella paljon. On tärkeää myös, että valko on horisontaalisen työryhmän keskusteluissa, jotta voimme todella siellä sitten tarkkaan käydä se läpi. Nyt vielä yksi kysymys komissiolle. On suoja toimenpiteitä, tarkkailijastatus, mitä tapahtuu, jos tilanne heikkenee, mitkä ovat komission suunnitelmat. Haluan vielä korostaa sitä, että tässä asiassa on tärkeää katsoa tilannetta tarkkaan ja mahdollisesti välittää valko viesti siitä, että näemme tämän myönteisen kehityksen ja myös uskomme siihen. Mutta pidämme tällaisia suojamekanismeja kuitenkin välttämättöminä. Haluan kiittää tässä myös valmistelija Takkulaa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kampe. Um, we... Kiitos puheenjohtaja ECR pitää valko toimia tervetulleena vapauttaa poliittiset vangit ja parantaa suhteita EU-hun. Meistä on hienoa, että valko siirtyy demokraattisempiin periaatteisiin ja normeihin laajemmin. Minä henkilökohtaisesti olen aina ollut varovainen niin, että ihmisoikeus- ja kauppa-asioita ei liian likeisesti yhdistettäisi toisiin, toisiinsa. Me puutumme ihmisoikeusongelmiin diplomaattisesti. Kauppa luo vaurautta ja se vähentää myös ihmisoikeusrikkomuksia maailmanlaajuisesti. Eli meidän tulisi pitää kaikkien maiden kanssa avoimet suhteet, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tietenkin. ECR-ryhmässä on lukuisia valtuuskuntia, joilla on suuria huolia Valko-Venäjän osalta. He katsovat, että tulevat myönnytykset tulisi yhdistää siihen, että vaalivilpit täytyy saada poistetuksi. Ja erityisesti täytyy ajatella syyskuun vaaleja. Haluaisin pyytää komissiota, että voisitteko kertoa meille omista näkemyksistänne kun ajatellaan tällaisia yhteyksiä ja erityisesti vaalivilppiä. Työntääkö tämä valko hallituksen taas Moskovan sylin vai kannustetaanko valko nyt pitämään sellaiset vaalit, joissa olisi vähemmän vaalivilppiä? Kiitos. Kiitoksia. QE-ryhmän puolesta varjoesittelijä ei taida olla, mutta Helmu. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi valmistelijaa. Tähän alkuun viittasin erääseen ongelmaan, joka meidän näkökulmastamme on tärkeä. Kaikissa kauppasopimuksissa olemme aina painottaneet voimakkaita ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Ja tämä on kahdenvälisissä sopimuksissa meille tärkeää. Ja kun puhumme kiintiöiden mahdollisesta poistamisesta valko kanssa, niin näistä kysymyksistä on päästävä yhteisymmärrykseen. Ja en tiedä, Onko oikein sanoa, että haluamme edesauttaa sitä, että eurooppalaisia arvoja toteutetaan kautta maailman? Pikemminkin kauppasuhteilla me haluamme vaikuttaa siihen, että näissä maissa demokraattisesti valittu ja toteutettava arvokeskustelu on sellainen, että sitä kunnioitetaan – ja kahdenvälisissä suhteissa voidaan vaikuttaa siihen, että voidaan jatkaa ja parantaa entisestään yhteiskunnallisia arvoja. Meidän ryhmällemme on totta, että olemme havainneet sisäisen tilanteen kehittyvän Valko-Venäjällä, mutta kauppa on kuitenkin antamista ja ottamista ja sitä pidämme tällaisena painostuskeinona. Meidän täytyy pikemminkin kuitenkin pohtia, minkälaisia kumppanuuksia haluamme maiden kanssa erilaisissa tilanteissa. Kuuntelin kaikkea sanottua hyvin tarkkaan. Ja yhteistyössä valmistelijan kanssa katsomme, mitä mm, muutoksia tarvitaan, mihin suuntaan lähdemme. Tietysti vaalipäivämäärä on tässä tärkeä. Sanoisin, että meidän tulisi odottaa vaalien tulosta ennen kuin lähdemme sitten katsomaan tarkemmin, miten kauppakysymykset EUn ja Valko-Venäjän välillä muotoutuvat. Myös energiatoimitusvarmuus ja ekologiset standardit, niiden on oltava myös voimakkaasti kuvassa mukana. Ja olisi hienoa kuulla valko vielä se, miten kansainväliset sopimukset kun toteutuvat valko -Venäjällä. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Buhnaa. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tässä alustuspuheenvuoroista ja voin jatkaa suoraan siitä, mitä Scholz sanoi. Ryhmäni ja minä ehdotamme, että menettelyä lykätään siihen asti, kunnes valko 11. syyskuuta tänä vuonna pidettävät vaalit ovat ohi. Ja näin meillä on ensimmäinen tilannearvio. Tämä ei juurikaan lykkää hanketta, mietintöhän tulee äänestykseen todennäköisesti kuitenkin vasta syksyllä. Neuvoston päätös sanktioiden poistamisesta on, tai siihen, että maa on edistynyt kyllä ihmisoikeustilanteessa, mutta emme ole vielä menneet kyllin pitkälle. Kuulitte, että vuoden 2015 OECDn suositukset liittyen presidentin vaaleihin ja muihin standardeihin ovat tulleet toteutetuiksi vain rajallisesti Valko-Venäjällä. Ja poliittiset ja kansalaisoikeudet, ei, niitä ei ole palautettu esimerkiksi vanhoille vangeille – on tehtävä myös kaikki, jotta kokoontumisvapaus voidaan taata. Ja YK on toimijoiden kanssa ei ole edistetty ihmisoikeuskysymyksissä. Tässä viitaten esimerkiksi kuolemanrangaistuksen, jota ei vielä ole poistettu. Tällä, tänä vuonna pelkästään olemme joutuneet näkemään kolme kuolematuomiota, en tiedä onko nämä täytäntöön pantu. Nyt ennen syyskuun vaaleja valko on merkittävä mahdollisuus todella päättää pitkä perinne manipuloidusta vaaleista – jotta voidaan päästä rakentavammalle tielle. Olen optimisti siinä, että tähän todella päästään ja toivottavasti tämä vahvistuu, jotta voidaan vahvistaa suhteita valko -Venäjän. Kiitos. Kiitoksia. Dartmouth. Came out Danos, actually. Which... Niin, kuulin Danos se olisi paljon hienompi nimi kuin minun oma nimeni varmasti. No, kiitos puheenjohtaja. Kolme peruskommenttia. Ensinnäkin katson, että on syytä todeta uudelleen se fakta, että kenties olette lukeneet lehdistä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa oli kansanäänestys ja siitä saatiin tulos aikaiseksi. Tämä fakta tulee vielä todeta uudelleen. Donald Tusk Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, totesi, että siihen saakka kunnes me jätämme jäsenyyden, yhdistynyt kuningaskunta on kaikkien sääntöjen sitoma ja edelleenkin olemme täällä ja osallistumme myös budjetin kautta eu toimintaan. Näin ollen tämäkin aihe on relevantti. Siihen, mitä esittelijä sanoi, ja myös kun ajattelemme Gwen ja vihreiden kollegojen kommentit, niin on hyvin mielenkiintoista, että aina on implisiittisesti todettu kauppapolitiikassa, että Euroopan unioni pitää tätä mekanismina, jolla ikään kuin heijastetaan eurooppalaisia arvoja. Käytetään sitä ulkopoliittisena välineenä kun puhumme kaupasta Euroopan unionissa, niin totta kai kyse on kaupasta, mutta ei pelkästään ja ei yksinomaisesti kaupasta. Esittelijän panos ja Scholzin kommentit ja myös Buchnerin kommentit. Hän ei ole paikalla, vaikkakin halusin häntä tervehtiä. He kaikki aivan eksplisiittisesti totesivat, että kauppapolitiikka – on mekanismi, kun ulkopolitiikkaa ohjellaan. Tämä ei ole EUn yhdistyneen kuningaskunnan intresseissä eikä kaupan intresseissä. Ja näin ollen täytyy tätä pahoitella. Tämä on aivan eksplisiittistä siitä päätellen, mitä aiemmin kuulimme. Ja vielä viimeisin toteamus. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella komission edustajan puheenvuoroa siitä, että kiintiöt poistetaan tekstiilituonnin osalta. En tiedä, kuinka paljon laskelmia, matematiikkaa tässä on oikein toteutettu. Huomattavaa tekstiiliteollisuutta on ollut Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa ja monissa muissakin jäsenvaltioissa meidän kokemuksemme, se kokemus, joka meillä on, on osoittanut, että tekstiilin tuotteet, tekstiilivalmistajat Euroopan unionin jäsenvaltioissa eivät katso suotuisaksi sitä, että kiintiöt poistettaisiin. Näin ollen kyseenalaistan ja mielelläni kuulisin, minkälainen analyysi tässä on taustalla, jos sellainen nyt on tehty jos nämä ehdotukset sitten tulisivat hyväksytyiksi ministerineuvostossa, puhumattakaan parlamentista. Kollegat voivat kenties muistaa hätätuen Pakistanille silloin, kun siellä kärsittiin tulvista. Muistavatko kollegat tätä? En tiedä. Silloin Brittihallitus teki aivan järkevän ehdotuksen. En tiedä, miten se saatiin neuvostossa eteenpäin, mutta todettiin, että pitäisi helpottaa kiintiöitä, tariffeja, tullimaksuja Pakistanin viennin suhteen, aivan erityisesti kun kyse oli tekstiileistä. Kokemus tästä oli se, että vaadittiin jopa kolme vuotta ennen kuin tämä asia meni eteenpäin. Voi vain olettaa, että tuossa ajassa jo tulva olisi laskenut. Aivan erityinen kysymys komission suuntaan, toivottavasti kuulemma myös vastauksen. Minkälaisen analyysin olette tehneet komissiossa tekstiilituottajien edustajia kuullen eh, ja kun ajatellaan neuvostoa ja parlamenttia niiden käsitystä tästä ehdotuksesta, minkälainen analyysi on tehty ja mitä tulokset osoittavat. Tämähän liittyy myös siihen kommenttiin, jonka olen esittänyt useaan otteeseen. Olen kirjoittanut kirjankin tästä, josta kiinnostaa. On vaikeampi tehdä kauppasopimuksia silloin, kun on 28 jäsenvaltiota verrattuna siihen, että olisi vain yksi maa. Tätä Sveitsin kokemukset osoittavat. Se on vaikeampaa, ei suinkaan helpompaa. BBCltä kuulee täyttä pötyä siitä, että on helpompi olla osa isoa blokkia. Ei pidä paikkaansa. Paljon helpompi toimia yksin. Olen hyvin kriittinen EUn kauppakomissaarin suuntaan, se Malmströmin suuntaan, vaikkakin hänellä on hyvin vaikea tehtävä ottaa huomioon 28 jäsenvaltion talousalueen intressit, joilla tuppaa olemaan hyvin erilaisia rakenteellisia haasteita. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain puheaikaa. Kiitoksia. Ja nyt sitten komissio ja sitten ehkä herra Sobolov, jos hän haluaa vielä puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitoksia The technical ones uh, up to the more political one. Kiitoksia. Otan nämä äh, kysymykset äh, teknisistä äh, poliittisiin. Kysyttiin, mitä tapahtuisi, jos näemme kielteisiä vaikutuksia EU-markkinoihin, kun nämä kiintiöt poistetaan. Totta kai edelleenkin meillä on koko ajan mahdollisuus hyväksyä Hyvä no, ottaa takaisin nämä kiintiöt, niin kuin mainittiin Valko-Venäjä, valko osalta tämä on mahdollisuus, mutta meillä on hyvät toimivat mekanismit, kaupan suojatoimet, jos jotakin tapahtuu, niin meillä on seurantaa ja toimivat mekanismit, suojamekanismit. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Eli on paljon välineitä, joita voidaan käyttää, jos jotakin kielteistä tapahtuu. Haluan muistuttaa tässä myös siitä, että, että tämä ei tarkoita, että ähm, äh, Valko-Venäjä voi ne tuoda äh, tuotteita ilman mitään vaikutuksia. Meillä on kuitenkin tullit. Äh, ei tämä ole mikään ähm, vapaa markkina tai vapaa kauppa. Meillä on siis tuontitullit ja sitten toinen kysymys, onko tehty yksityiskohtainen analyysi ja selvitys vaikutuksista, kun kiintiöt poistetaan EUn markkinoiden osalta ja toimijoiden osalta. Voin sanoa, että emme ole tehneet mitään tutkimusta, selvitystä, koska ensinnäkin olemme todella sitä mieltä, että kyseessä ovat pienet määrät, joten se ei ole tarpeen. Ja aihe tässä juuri aikaisemmin. Meillä on hyvin rajallinen budjetti. Yritämme keskittyä olennaiseen, kun me nyt jo tiedämme, että mm, on tiettyjä vaaroja. Ja tässä niitä ei ole. Meillä oli erittäin pitkät keskustelut myös neuvostossa tekstiili- ja teräsryhmä, he ovat teollisuuden asiantuntijoita. Tietenkin me puhumme teollisuuden edustajien kanssa ja eri ryhmien kanssa tässä mielessä, jos kaikki sanovat meille, että tässä ei ole mitään ongelmaa, emmekä me aiheuta mitään lisätyötä. Niin kuin mainitsimme, meillä on nämä kaupan suojavälineet siinä tapauksessa – jos kaikesta huolimatta jokin menee pieleen. Tämä oli siis vastauksena teknisempään kysymykseen. Sitten toinen kysymys, joka liittyy siihen, onko yhteys tämän ehdotuksen ja tulevien valko vaalien välillä. Muodollisesti tässä ei ole mitään yhteyttä, mutta niin kuin mainitsin johdannossa, kyse on laajemmasta poliittisesta prosessista valko kanssa – Kyse on siitä, että tätä prosessia seurataan te ja jäsenvaltiot myös. Me emme muodollisesti tätä tee, mutta kyse on laajemmasta prosessista ja eh, henkilökohtaisesti sanoisin, että en ole mikään ihmisoikeusasiantuntija kaukana siitä, mutta jos nyt katsotaan eh, valko ja monia muita maita naapurustossa, E, minun mielestäni e, tämän maan kanssa kannattaa kauppaa lopettaa. E, saattaa olla paljon vakavampiakin kysymyksiä, mutta te saatte tässä arvioida. Ja sitten vielä tämä viimeinen kohta, joka mainittiin Herra Dartmouth mainitsi sen 28 maata ne yksi vain näissä suhteissa. Minä itse osallistuin paneelikeskusteluun 21. kesäkuuta parlamentissa ja siellä puhuttiin selvityksestä ja analyysistä, joka oli itävaltalaisen tutkimuskeskuksen tekemä, koski juuri tätä aihetta, minkälainen kauppasopimus Kyse oli EFTAsta ja minä suosittelisin, että kannattaa tätä tutkimusta lukea vähän tarkemmin. Kiitos. Kiitoksia. Herra Sobolov, haluatteko te vielä puhua? Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama sana ympäristökysymyksestä. Tiedätte, että Valko Venäjä kärsii hyvin suuresti Tchernobylin katastrofista. 30 prosenttia maastamme jäi radioaktiivisen aineen alle tai vaikutukseen. Ja tämä on meille tärkeä aihe. Tietääkseni täytämme kaikki velvoitteemme tällä alalla. Siksi en usko, että tähän liittyy ongelmia tai että tästä tarvitsee edes keskustella. valko täyttää vaatimukset tällä alalla. Mitä tulee sitten yhteyksiin kauppakysymysten, kauppa- ja tekstiilialan ja ihmisoikeuksien välillä ja erityisesti kuolemanrangaistuksen. Totta kai Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voivat luoda tällaisen yhteyden, mutta ymmärtääkseni mitään kahta eri mittatikkua ei tulisi käyttää. On mielenkiintoista nähdään EUn ja Yhdysvaltain valtion välisen sopimuksen viimeinen muotoilu. Yhdysvalloissahan käytetään myös kuolemanrangaistusta ja tähänkin se velvoite sitten lopettaa tällainen käytäntö. No sitten rajoitteet, vaikka eivät nämä ehkä ole nyt rajoitteita, jotkut kiintiöt eivät vaikuttaisi kovinkaan paljon kauppaan EUn ja Vakojen välillä. Tässä vain yksi kategoria eri, eli pelvakankat vaikuttaisivat. Näiden poistaminen olisi hyvä viesti, ei pelkästään hallituksellemme ja EU-valtioiden hallitukselle, vaan hyvä viesti yritysmaailmalle. Tämä viesti siitä, että mennään parempaan suuntaan, voitte tehdä kauppaa ja investointeja ja yhteistyö pääsee uudelle tasolle. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Takkula, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin nämä loppusanat tai muutaman sanan lausua tässä kauniilla suomen kielellä. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän näkemyksistään tästä ja vinkkeistään. Uskon, että me saamme yhdessä tästä hyvän raportin aikaan. Uskon myöskin, että meidän yhteinen halu on vahvistaa Euroopan unionin ja valko välisiä suhteita, rohkaista valko demokratian tiellä eteenpäin ja kun tässä nousi esille nämä ihmisoikeuskysymykset ennen muuta kuolemanrangaistukset, niin jaan täysin sen näkemyksen, minkä valko edustaja Sobolev äsken tuossa meille sanoi. On juuri näin, herra Sobolev. Euroopan unionilla ei voi olla kaksia standardeja, meillä voi olla vain yksi standardi, ja ne täytyy samalla tavalla suhtautua näihin kuolemanrangaistuskysymykseen, ja on totta, että meillä on kauppasopimuksia, ollaan neuvottelemassa myös Yhdysvaltain kanssa, Japanin kanssa, Kiinan kanssa ja monien arabimaiden kanssa, joissa on kuolemanrangaistus voimassa ja ilman muuta kaikkein kuolemanrangaistuksiin meidän täytyy suhtautua samalla tavalla. Ja uskon ja toivon, että tämä meidän hedelmällinen vuorovaikutus voi johtaa siihen, että ehkä tässä valko on sitten tiennäyttäjä myöskin Yhdysvalloille ja Kiinalle ja Japanille, että että luopuu tuosta kolman rangaistuksesta ja näin päästään ehkä tässäkin asiassa e-, eteenpäin. Joka, tarp- joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että me Euroopan unionin arvojen mukaisesti emme pidä kaksia standardeja, vaan, vaan suhtaudumme samalla tavalla kaikkiin, kaikkiin maihin ja edustamme aina samalla tavalla niitä Euroopan unionin perusarvoja, jotka ovat siis demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteen vapaus ja oikeusvaltioperiaatteet. Tämä raportin tekemistä jatkan tässä kesällä hyvässä hengessä. Ja uskon näin, että syyskuussa kun palaamme ja tähän pääsemme käsittelemään, niin se väkiselläkin on jo vaalien jälkeinen aika ja, ja uskon, että sitä kautta myöskin, myöskin sitten päästään rakentamaan tätä yhteistyötä hyvällä, hyvällä tota, hengellä ja hyvässä hengessä eteenpäin. valko on tärkeä kumppani Euroopan unionille ja, ja tämä sopimus. Tämä äh, on yksi, yksi tärkeä asia, minkä toivon, toivon, että saamme mallikkaasti ja hyvin myöskin sitten maaliin. Tämä tässä tällä erää ja mielelläni otan sitten kollegoilta viestejä ja vastaan, samoin kuin myöskin sitten komission ja, äh, ja, ja myöskin valko lähetystön suunnasta voidaan käydä keskustelua, millä tavalla voimme löytää sellaisen, sellaisen muodon, että se hyödyttää kaikkia osapuolia ja vahvistaa meidän yhteisiä arvojamme ja yhteistä, yhteistä tulevaisuutta kauppapolitiikan saralla. Thanks a lot. So we will... Kiitoksia kovasti. Me siis jatkamme keskusteluja. 31. elokuuta ja sitten menemme eteenpäin niin, että äänestämme 26. päivä syyskuuta. Kiitoksia oikein kovasti. Erityisesti herra Sobolev, kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja nyt meillä onkin sitten pieni tauko, kuutisen minuuttia, seitsemän minuuttia ja sitten aloitamme koordinaattorien kokouksen. Kiitoksia.